Der Präsident! Die am 2. Februar 2000 Toinen helmikuuta 2012 päättynyt istunto jatkuu. Pyydän teitä käymään paikoillenne. Ensimmäinen toinen helmikuuta täysistunnon ja muut niihin liittyvät tekstit ovat nyt saatavilla. Onko niihin jotain huomautettavaa? Jos ei, niin pöytäkirja on näin ollen hyväksytty.